Wznawiam posiedzenie. Ogłaszam wznowienie posiedzenia. Ja näin. Istunto alkaa. Istunto siis jatkuu. Euroopan parlamentin istunto jatkuu ja tämä edellinenhän päättyi 25.11. torstaina. Kyseisestä kokouksesta on pöytäkirja jaettu. Onko kommentteja siihen? Ei, joten ne on hyväksytty. Minulla on seuraava tiedotus teille annettavana ennen kuin siirrymme esityslistaan. Viime torstaina puheenjohtajakokous teki päätöksen, että pidetään keskustelu Äh, Jendegevskan ja Tryppelin mietinnöstä huomenna kello 18. Eli tämä on vuoden 2011 budjettia käsittelevä asia. Äh, äänestys toimitetaan keskiviikkona. Huomenna me käymme myöskin keskustelua COP16 ilmastokokouksesta Cancunissa. Äh, siellä kansainvälinen yhteisö saavutti jonkin verran edistystä Euroopan parlamentista oli eh, melko suuri valtuuskunta paikalla ja kyseiset kollegat ovat nyt täällä. Yhdessä komission jäsen Hedegaardin kanssa me ö, olemme tai pääsimme sellaiseen tulokseen, johon voimme olla tyytyväisiä ja myöskin ö, pohdimme sitä, mitä sitten Etelä-Afrikassa tulemme tekemään. Sitten kolmas tiedotusasia. me olemme kuulleet tai olemme valinneet eh, Guillermo Farinjasksen saaman Saharov-palkinnon. Ikävä kyllä, hän ei kykene pääsemään paikalle keskiviikkona – ja minä olen vedonnut Kuuban presidenttiin aivan henkilökohtaisesti Raul Castroon tämän asian suhteen. Toivomme, että Lady Ashton myöskin kiinnittää huomiota tähän herra Farinjasin saapumiseen tänne Strasbourgiin ja siis hankaluuteen siinä ja ottaa asian esille myöskin EUn tulevissa suhteissa Kuubaan. Jos herra Farinias kykenee lähtemään Kuubasta seuraavien tuntien aikana, niin hän pääsisi paikalle tänne keskiviikkona ja me toivomme tätä. 20 vuotta sitten 13. päivä joulukuuta vuonna 1981 Marshallin laki julistettiin Puolassa. Tuhannet oppositioaktivistit joutuivat tuolloin vankilaan ja tuhansia kuoli. Me kunnioitamme niitä, jotka menettivät henkensä koettaessa suojella Eurooppaa kommunismin ikeltä. Sitten vielä Godfrey, Godfrey Bloomin hänen, siihen, että hän ei suostunut pyytämään anteeksi sanojaan, ja tämä liittyy siis hänen käytökseensä edellisessä Strasbourgin täysistunnossa. tähän sovelletaan työjärjestyksen 9 artiklaa 151 ja näin hän menettää seitsemän päivää kulukorvauksia ja herra Blum siis on jo saanut tiedon tästä asiasta. Sitten ö, allekirjoitukset lainsäädäntöteksteihin. Nämä kymmenen tekstiä ö, allekirjoitetaan parlamentin työjärjestyksen 74 mukaisesti, siis minä itse ja